Labajeva mietintö. Shift to Rail, yhteisyritys. Vastuuvapaus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Päätöslauselma, teksti, nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kiitoksia kukista.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 proszę państwa pyydän herra Linz. Haluaisimme nyt aloittaa. Kiitos. No niin, hyvät naiset ja herrat. Aluksi kertoisin teille että e-lausuntoon, josta eilen on ilmoitettiin, ei ole jätetty tarkistuksia 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä vahvistetaan. Nyt kysyn kaikilta, voisitteko poistua salista, mikäli teitä ei kiinnosta osallistua keskusteluun. Kiitoksia kovasti. Pyydän teitä poistumaan salista ja olemaan hiljaa. Herra Weber, pyydän hiljaisuutta. Kiitoksia kovasti. Nyt sitten seuraavaan esityslistan kohtaan. Dalin mietintö päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille. Ensin kuulemme esittelijää. Dali, olkaa hyvä, neljä minuuttia. Thank you, Chair, Commissioner, colleagues. Puhemies, hyvät kollegat komission jäsen. Ensin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jonka kanssa olen tehnyt työtä tämän lainsäädännön parissa. Kiitos kunnianhimon tasostanne, kiitos e, näkemyksistänne ja ajatuksistanne, jotka useissa kohden mahdollistivat sen, että saimme aikaiseksi hyvin vankan kannan. Viime kuukaudet olivat hankalia, olimme neuvotelleet tiukasti, mutta nyt olemme täällä, koska ymmärrämme, että siirtyminen hiilettömän talouteen auttaa meitä parantamaan terveyttä, ilmastoa, ympäristöä ja se saa myös teollisuuteen uutta puhtia. Lainsäädäntö pyrkii vähentämään päästöjä henkilöautoista ja kevyistä kuljetusajoneuvoista. Kaikki tämä on osa suurempaa kuvaa, joka vaatii sitä, että siirrymme perinteisistä talousmalleista – uuteen teknologiaan ja kestävyyteen, jossa innovaatio on keskeistä ja joissa investointeja osoitetaan tutkimus- ja kehitystoimintaan. Päästövähennystavoitteet, joista kolmikantaneuvotteluissa sovittiin kaudelle 25-30, menevät juuri tähän suuntaan. Kyse on kuitenkin vain alusta, kun siirrymme kohti tulevaisuuden taloutta. Lukuisat lukuisien kokousten jälkeen neuvoston ja komission kanssa sovimme siitä, että uusien autojen on päästettävä 37,5 prosenttia vähemmän hiilidioksidia ja 35 prosenttia kuljetusajoneuvojen vuodesta 2025 alkaen. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa 15 äh, prosenttia vähemmän molempien autojen täytyy päästä hiilidioksidipäästöjä me saamme mm, tehokkaampia polttomoottoreita, polttoainetta, polttokennoja ja niin edelleen. Tie ei ole ollut helppo ja lobbaustakin on täytynyt sietää. Eh, jotkut jäsenvaltiotkin ovat tähän ryhtyneet, mutta loppujen lopuksi saimme eh, porsareijat kurotuksi umpeen. Ne olisivat heikentäneet lainsäädäntöä. Me varmistimme, että siirtymäkauden aikana, kun etenemme kohti uutta testisykliä, valmittajat eivät voi enää näitä 2 ltp arvoja äh, välttää. Meillä on myös komission kanta, jonka pohjalta äh, seuraamme polttoainekulutustietoja, jotta päästään todellakin äh, tuloksiin tien päällä eikä pelkästään laboratoriossa uuden infrastruktuurin tärkeys täytyy tunnustaa. Parlamentti haluaa investointeja lataus- ja tankkausinfrastruktuurin kautta Euroopan niin, että voimme saada myös julkisia ja yksityisiä investointeja mobilisoiduksi. Ammattiyhdistykset ovat huolissaan. Lainsäädäntö mahdollistaa sen, että myönnetään myös palkkioita silloin, kun vaarana on se, että työntekijöiden tilanne heikkenisi huomattavasti. Emme halua kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia ja haluamme mahdollistaa autoteollisuudelle Tämä on minulle hyvin tärkeä prioriteetti ja myös koko ryhmällemme hyvin tärkeä prioriteetti. Tämä tarkoittaa polttoainesäästöjä kuluttajille ja ihmiset saavat kohtuuhintaisempia autoja, jotka ovat päästöttömiä. Minä uskon politiikan tekoon politiikalla täytyy pystyä siirtymään kohti puhtaampaa ympäristöä ja meidän poliitikkojen täytyy rohkaista tässä siirtymävaiheessa. Ja uskon, että näin me toimimme tämän lainsäädännön kautta. Me haluamme uutta elämää EUn teollisuuteen, haluamme uusia työpaikkoja ja kasvua talouteen 4.0. Vielä kerran haluan kiittää komission sen kanjettea hänen osallistumisestaan ja myönteisestä avusta lainsäädännön laadinnassa. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja kaikkia jäseniä heidän panoksestaan. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Nyt komission jäsen Arias Kanjete, olkaa hyvä. Mr. <clears throat> Mr. President. Hyvä puhemies, äh, esittelijä Valian arvoisat jäsenet. On ilahduttavaa olla täällä tänään paikalla, kun tuomme menestykselliseen päätökseen hiilidioksidipäästölainsäädännön uusille kuljetus, kevyille kuljetusavoinnoille. Euroopan parlamentin ja neuvoston työ on päässyt tärkeän päätöksen ja yhdessä raskaiden ajoneuvoja koskevan lainsäädännön kanssa pääsemään hyvän lainsäädäntöpuitteiston, joka suosi ilmastoa vuoden 2030 mennessä. Tämä on ollut mahdollista. Kiitos sen erinomaisen työn, jota neuvottelijat ovat tehneet molemmista toimielimistä. Erityisesti haluaisin lämpimästi kiittää esittelijä Dalia siitä, että hän on toiminut niin hyvin tässä haasteellisessa tehtävässä. Se on vaatinut paljon työtä, jotta on viety näitä neuvotteluita menestyksestä eteenpäin. Haluan myös kiittää kaikkia varjoesittelijöitä siitä tärkeästä roolista, joka heillä on ollut tässä sopimuksen pääsemisessä. Sopimus on kunnianhimoinen ja tasapainoinen. Se säätelee uusien autojen päästöjä ja hiilidioksidipäästöjä, jota täytyy vähentää 37,5 prosenttia vuoteen 2022 yhteen mennessä. Välittömät 15 prosentin vähennykset vuoteen 2025 mennessä sekä autoille että pakettiautoille varmistaa sen, että nyt tämä toiminta saa hyvän vauhdin jo nyt. Järjestelmä johtaa myös siihen, että autovalmistajat joutuvat keskittymään tähän tilanteeseen enemmän. Järjestelmä tekee tästä todellisuutta, ei pelkästään laboratoriossa. Vuoteen 2023 mennessä arvioimme tilannetta uudelleen. Uusi lainsäädäntö asettaa maantieliikenteen selkeälle tielle kohti puhdasta liikkumista ja tuo meille hiilineutraalia taloutta lähemmäksi. Haluan korostaa sen saavutuksia Tämä johtaa 24 prosentin vähennykseen maantieliikenteen päästöistä vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005. Tämä auttaa jäsenvaltioita pääsemään niihin sitoviin tavoitteisiin, joita niillä on, ja Euroopan unioni voi vastata sitoumuksiinsa Pariisin sopimuksen puitteissa. Kansalaiset saavat hyötyä puhtaammasta ilmasta ja lainsäädännön tuloksista, ja kuluttajat voivat hyötyä taloudellisesti, koska säästöjä tehdään yli 1100 euroa yhden auton elinkaaren aikana ja vuonna 2030 tuo summa on yli 4000 jo. Lainsäädäntö uuden aikaistaan myös eurooppalaista lainsäädäntöä ja varsinkin autoteollisuutta, jota saadaan aikaiseksi innovoinnit, jotka kohdistuvat puhtaaseen teknologiaan. Ja tämän lainsäädännön tuloksena näiden 5 miljoonan nollapäästöisen ajoneuvon saavuttaessa maantiet. Me säästämme valtavasti rahaa. Uusi lainsäädäntö saa aikaiseksi myös myönteisiä reaalitalouteen liittyviä tuloksia. 60 000 työpaikkaa ja 80 000 uutta akkua tuotetaan Euroopan unionissa. Tässä yhteydessä akkuliitto käynnistettiin, jotta voitaisiin saada aikaiseksi hyvä arvoketju akutuotannossa Euroopassa. Tavoitteena on myös tällä tavalla lisätä talouskasvua ja työpaikkojen luomista. Tämä mahdollistaa myös realistisen siirtymisen nollapäästöajoneuvoihin vuonna 2030 noin 87 prosentissa vielä polttomoottori. Ja tämä mahdollistaa sen, että meillä on riittävästi aikaa investoida ja kouluttaa työntekijöitä. Selkeä viesti, joka tarjota ähm, myös investoijille, jotka investoivat äh, akkuteollisuuteen. Vuoteen 2020 mennessä meillä tarvitaan noin 4 miljoonaa julkista latauspistettä. Tämä on selkeä lisäys. Me tarvitsemme alueellista, paikallista ja kansallista, kuten myös Euroopan unionin tasoista toimintaa. Yhteenvetona haluan todeta, että pyydän teitä tukemaan tätä tasapainoista ehdotusta, kun siitä äänestää huomenna. Ja haluan todeta, että komissio on esittänyt lausunnon, jossa uudet asetuksen säännökset ja on mainittu ja tuemme tätä täysin. Tässä me olemme nyt matkalla kohti puhdasta liikkuvuutta ja kiitän teitä kaikkia teidän tuestanne. Kiitoksia. E, Kiitoksia, hyvä komission sen Seuraavaksi puheenvuoron saa Deli Tran valiokunnasta. Commissaire, komission jäsen, hyvät kollegat. Tässä hieman täytyy olla pahoillaan. Herra Tavares, autoteollisuuden lobbari, on loukannut meitä, lainsäätäjiä. Hän totesi, että me olemme amatöörejä, koska haluamme Euroopan autot, autot päästöttömiksi. Me olemme kuulemma amatöörejä, me kuuntelemme nuoria, jotka ilma, äh, järjestävät ilmastomielenosoituksia Meillä on velvollisuus suojella tulevia sukupuolia. Liikenne tarkoittaa 30 prosenttia päästöistä. Suurin osa tulee nimenomaan liikenteestä. Nyt pyrimme 37,5 prosentin vähennyksiin kevyissä henkilöautoissa. Ei huomenna, vaan vuonna 2030. Ne, jotka haluavat lykätä ilmastonmuutosta ja lämpenemistä, on ilmastoskeptikko. Sanon tavaresille, että jos hän haluaa oikealle puolelle tässä tarinassa, niin hänen täytyisi tukea sitä, että saamme nopeasti aikaiseksi nämä vähäpäästöiset autot, koska ne ovat hyväksi ihmisille ja myös ilmastolle. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi EPPstä Giisekki, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Euroopan autoteollisuudelle, toimittajille ja muille tilanne on vakava. Huomenna äänestetään selkeistä päästöleikkauksista autoille ja pakettiautoille. Tässä puhutaan jopa 37,5 prosentin päästövähennyksistä. Jotkut pitävät näitä edelleen liian pienenä vähennyksenä, toisista ne ovat aivan liian suuria. Ilmasto on tärkeää, tämä on itsestään selvä, mutta jotta näihin raja-arvoihin päästään, tämä ei ole mitään lasten leikkiä. Päinvastoin tämä neuvottelu tulos menee vielä paljon pidemmälle kuin komission alkuperäinen ehdotus, eikä saa myöskään unohtaa sitä, minkälaisilla lähtöarvoilla tässä EU-parlamentissa ensin pelattiin SD puhui 50 prosentista, vihreät jopa 75 prosentista. Tämä ei olisi ollut mitenkään realistista ja tämä olisi tuhonnut 10 000, työ, 10 000 työpaikkoja tai 10 000 työpaikkaa. Jos olisimme toimineet näin, päästöt olisi siirretty vain toisaalle. Tilannetta pitää tarkistaa vuonna 2030. On katsottava, missä ollaan. Ja kevyiden hyötyajoneuvojen päästötavoite sopii meille. EPP on kuitenkin alusta lähtien peräänkuuluttanut entistä parempaa innovatiivisuutta, esimerkiksi keinotekoisia polttoaineita. Tässä menetettiin kuitenkin mahdollisuus, mutta itse jatkan taistelua näiden teknologioiden puolesta. Meidän pitäisi kuitenkin nyt saattaa tämä kompromissi alulle. Meidän täytyy antaa tuottajille tiettyä suunnitteluvarmuutta. Ja ne autot, jotka ovat tulossa markkinoille vuonna 2025, niiden tuotanto on jo käynnissä tai suunnittelu. Sosialistin demokraat. Kiitoksia seuraavaksi Völken STstä. Kiitos puhemies. En sano asiasta enää paljonkaan tämä, tänä iltana. Tästä on keskusteltu jo pitkään. Uskon, että tämän asetuksen kautta lähdemme nyt kohti puhtaampaa liikkuvuutta, joka huolehtii myös siitä, että kuluttajat maksavat liikkuvuudesta vähemmän. On hyvä, että näin tehdään. Liikkuvuus tulee muuttumaan. Ja hyvät naiset herrat, on tärkeää, että tässä asetetaan oikeanlaiset puitteet. Mutta sosiaalidemokraatin edustajana meillä on myös vastuu ihmisiä heidän työtään kohtaan. Ja siksi on tärkeää, että toisin kuin Gisekin sanoi, tässä suhtaudutaan teknologia avoimesti. Synteettiset polttoaineet jätettiin tämän ulkopuolelle. Tämä on aivan oikein. Näitä polttoaineita pitää käyttää paremmin esimerkiksi ilmailussa tai rekoissa. Tulevaisuudessa meidän eurooppalaisten myös tässä talossa on huolehdittava siitä, että oikeudenmukainen siirtymä on toimiemme keskuudessa – on käytettävä entistä enemmän varoja myös koulutukseen. On pohdittava työaikoja ja työn parempaa jakamista. Tämä kaikki on yhteiskunnallinen tehtävä ja kokonaistehtävänä meidän täytyy myös tässä täytyy muistaa myös ilmastokysymykset. Tästä osoituksena on perjantaiset mielenosoitukset ilmaston puolesta. Kiitos. pana karta od pana Rubika. Czy pan... Niin, onko teillä sinisen kortin kysymys? Hyväksyttekö tämän? No en hyväksy. CDUn kollegoiden pitää oppia täällä käyttäytymään eikä tällä tavoin mölyämään kesken kaiken. Kiitoksia. Kysyn teiltä kollegat. Tänään on nähty paljon eriäviä mielipiteitä Saksan koalitiokumppaneidenkin kesken, mutta pyydän kaikkia kuitenkin käyttäytymään. Nyt ECRstä Demensmaker. Ja, in Brussel. Niin, Brysselissä sunnuntaista lähtien jo eh, muutama kymmen nuorta on liittovaltion parlamentin edessä leiriytyneinä. He haluavat belgialaisen ilmastolainsäädännön. Minun mielestäni meidän täytyy jättää tällainen symboliikka syrjään ja ryhtyä suoraan toimiin ja meidän täytyy saada aikaiseksi todellisia tuloksia. Meillähän on jo Flanderin ilmasto- ja energiasuunnitelma. Ja myös täällä Euroopan parlamentissa olemme tehneet lainsäädäntöä todelliseksi ilmasto- ja energiapaketiksi vuoteen 2030 mennessä. Tänään meillä on edessämme todellisia konkreettisia toimenpiteitä. Uusien autojen täytyy päästää 37,5 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2030 mennessä. NVA tukee sitä täysin. Belgiassa liikenne tuottaa neljännesosan hiilidioksidipäästöistä. Meidän täytyy käyttää innovatiivista teknologiaa, jotta hiilidioksidipäästöt vähenevät. Me tuemme myös teknologianeutraalia viherrytystä ja uusia ajoneuvoja tässä suhteessa. Me, se on tärkeä osa ketjua, kun pyrimme investoimaan ja innevoimaan ja saman puhtaampaa ilmaa kyliin ja kaupunkeihin. Meidän kansalaisilla on siihen oikeus. Ja kun otamme huomioon kilpailun Kiinan kanssa, niin meidän täytyy myös rohkaista tuottajia tuottamaan yhä enemmän päästököyhiä ja nollapäästöisiä ajoneuvoja. Siihen meidän täytyy investoida eikä huijaussoftaan. Kiitoksia. Seuraavaksi Turvalds Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Komission jäsen. Aluksi haluaisin sanoa kollega Miriam Dalille kauniita sanoja. Hän varmasti tietää, että me kävimme tiukkoja keskusteluja neuvoston kanssa. Jos Miriam ei olisi ollut niin tiukka kuin hän on, niin varmasti lopputulos olisi ollut toisen näköinen. Eli kiitos vielä kerran. Muutama sana taustoista. Me laskimme, että Suomessa sähköauto tuottaisi 48 grammaa kilometriä kohti päästöjä. Miksi näin olisi? Verkon miksi vaikuttaa tilanteeseen. Saksassa sähköauto tuottaisi noin 131 grammaa kilometriä kohden päästöjä. Ja tämä oli syy sille, miksi me kävimme tiukkaa taistoa. Keskellä yötä odottelimme puhelua Berliinistä. Todellinen ongelma on se, minkälainen yhdistelmä, minkälainen miksi meillä on sähköverkossa. Jos ei todella ponnistella tilanteen muuttamiseksi, niin sitten me epäonnistumme ja se on aivan fakta. Minun seitsemän vuotta vanha dieselini, joka käyttää biopolttoainetta, toisen sukupolven polttoainetta, tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä kilometriä kohti kuin sähköauto Saksassa. Hyvät saksalaiset ystävämme, teidän täytyy tehdä jotakin todellista teknologisella osaamisella verkon muuttamiseksi. Jos ette muuta verkkoa, olette sitten häviäjän asemassa Euroopan laajuisesti. Kiitos. Seuraavaksi Eikhaut, vihreästä puolitoista minuuttia. Ha, sininen kortti. Pyydän anteeksi. Hyväksyttekö tämän? Ja, ich möchte den Kollegen Torwald Haluaisin kysyä kollega Turvaltsilta, onko hän kuullut, että hiilidioksidi maksut päästökauppajärjestelmässä ovat nousseet yli 20 eurolla. Ja haluaisin myös kysyä, onko kollega kuullut, että Saksa on luopumassa hiilestä. Ensimmäiset toimenpiteet käynnistetään jo kahden kolmen vuoden sisällä. Tästä tulee aika hankala tie Toivomme tässä tukea, emmekä vain sitä, että tämä kaikki sivutetaan. No niin, tässä olikin kaksi kysymystä. Kiitoksia. Mielelläni vastaan tähän. Mehän olemme kaikki lukeneet Saksan hiilikomitean kertomuksen. Tiedämme, että tuo siirtymä tapahtuu vuonna 2036, jos olen lukenut oikein. Ja meidän täytyy tietysti meidän täytyy myös saada vähän lisää vauhtia tähän. Kiitoksia. Jatkamme samalla vauhdilla, jotta kaikki saadaan muutettua. Ja ich danke, ich danke Ihnen teraz. Kiitoksia. Nyt sitten Eichhout. Olkaa hyvä. Thank you very much and uh, first of all I Kiitoksia. Minä haluaisin näin alkuun kiittää esittelijä Dallia tästä erinomaista työstä. Valtava tappelut parlamentissa, niin kuin usein kuulee, jotkut vanhat parat eivät ole vieläkään tyytyväisiä, mutta neuvostossa sitten oli valtava jakauma edistysmielisten maiden ja niiden välillä, jotka eivät halua tehdä mitään. Valitettavasti Saksakin oli jakautunut. Ympäristöministeri halusi enemmän tavoitteita ja teollisuus- ja liikenneministeri ei. Hankala juttu ja hienoa, että nyt ollaan vihdoin viemässä tätä asiaa eteenpäin. Haluaisin vain mainita komissiolle sen, että niin kyllä te esitti tämän ehdotuksen, mutta eipä tapahdu usein, että sekä neuvosto että parlamentti ovat sitä mm, tavoitetasoa nostaneet. Tämä on toivottavasti oppitunti komissiolle siitä, että jos esitätte ehdotuksia, ennen vanhaan komissio pyrkii olemaan tässä keskellä, mutta nyt hyvin usein ilmastoehdotuksissa molemmat puolet ovat parantaneet ehdotustanne, eli tässä komissiollekin on parem, mm, mahdollisuutta parannukseen. Ja mielestäni kaikkea tätä tarvitaan voimakkaasti, jotta saadaan autoalalle innovointia myös Euroopassa. Se, mitä nyt on nähtävissä, on tämän asetuksen vaikutus. Eli Saksan autoteollisuuskin puhuu nyt jo siitä, että se haluaa täysin sähköistää kuljetuksensa. Te saatte nähdä tässä suhteessa, että autoteollisuus Saksassa nyt vie tätä asiaa eteenpäin. Se osoittaa, että säätelyllä on väliä ja tavoitetason nostamisellakin on väliä ja näin olemme juuri tehneet. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Konechna, puolitoista minuuttia. Eh, Puhemies, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Kun katsomme neuvottelujen tuloksia. Tältä pohjalta voisin todeta, että olen tyytyväinen tuloksiin. Niin kuin kollegat sanoivat, neuvottelut olivat tiukat. Ja oli hienoa, että saimme edistystä aikaan. Kiitokset edustaja Dallin. Mutta on esitettävä vaateita myös uudesta teknologiasta ja tähän oikeastaan sitten äh, edistys päättyikin. Täytyisi päästä vielä pidemmälle. Meidän tulee tukea uusia puhtaita ajoneuvoja ja markkinat täytyy saada käyntiin. Me emme ole riittävän kunnianhimoisia tältä osin. Julkisen sektorin tuki tulee liian myöhään ja sitä on liian vähän. Sen takia haluankin kysyä, kenelle valmistajat äh, sitten laskun lähettävät? Puhe on äh, kuitenkin miljardeista, eivät, jos yksilöt eivät pysty ostamaan näitä uusia autoja, niin komissioko sitten vain pesee kätensä tästä ongelmasta ja taakka jää täysin valmistajien harteille. Infrastruktuuri on edelleenkin puhtaan teknologian suhteen ongelmakohta. Kukaan ei halua lähteä käynnistämään näitä markkinoita, koska meillä ei ole infrastruktuuria. Se pitäisi ensin rakentaa. Ilman tätä me emme saa aikaiseksi sähköautojen markkinoita. Älkää nyt suuttuko kollegat, tämä on hyvä ensiaskel, mutta oikeastaan tässä vasta avattiin Pandoran lipas. On paljon muitakin seikkoja, mitkä tulisi saada aikaiseksi. Kyse piti olla paketista, mutta me olemme tehneet yhtään mitään. Emme ole tehneet läheskään tarpeeksi. Kiitoksia. Seuraavaksi EFDD-ryhmästä Evi. Kiitos puhemies. 2017 tieliikenteen öljyn käytön takia äh, hiilidioksidipäästöt EU-ssa lisääntyivät ja samoin uusien ajoneuvojen päästöt. Dieselautojen myynti on kyllä laskenut ja hybridien ja sähköautojen myynti kasvaa varsin nopeasti – niin tällä hetkellä eurooppalaiset automalmistajat tarjoavat alle 20 eri mallia, jotka ovat tällaisia. Ja tämä kaikki osoittaa meille, kuinka tärkeä tämä asetus, jonka olemme hyväksymässä, on. Autoalan hiilen vähentäminen on entistä tärkeämpää ja se muuttaa kestävämpään suuntaan ajoneuvomarkkinoita. Olen ylpeä siitä, että Viiden tähden liikkeen nimissä olen voinut tehdä työtä tämän asian eteen ja olen pystynyt estämään myös niitä iskuja, joita tässä on osoitettu, on haluttu pitää kiinni fossiilisten polttoaineiden käytöstä, vaikka tästä on haittaa ihmisten terveydelle. Pitää sen sijaan investoida uusiutuviin ja vetyyn ja pitää myös näin tukea 200 000 uuden pysyvän työpaikan luomista vuoteen 2030 mennessä. Ja tämän siirtymän pitää olla oikeudenmukainen, ketään ei saa jättää jälkeen. Kiitoksia edustaja Dallille yhteistyöstä. Kiitos seuraavaksi ENFstä Lanchini puolitoista minu Vain minuutti. Kiitos puhemies. Päästöleikkaustavoite tässä ehdotuksessa on aivan epärealistinen. Siinä ei ottaa huomioon teknologian, äh, talouden ja sosiaalisia vaikutuksia. Se vaikuttaa huomattavalla tavalla autoteollisuuteen. Se työllistää yli 13 000 äh, ihmistä eri puolilla Eurooppaa. Tämä ei ole myöskään teknologianeutraali ehdotus. Äh, suositaan sähköä eikä huomioida alan kilpailukykyä. Eurooppa on näin riippuvainen raaka-aineista, akkuteollisuudessa, ne tulevat ennen kaikkea yhdestä maasta, nimittäin Kiinasta. Suurin osa patenteista on Aasiassa ja infrastruktuurissakin on puutteita, kun ajatellaan lataus- ja tankkausinfraa. Eurooppa on edelleenkin sitten kovin riippuvainen mahdollista on, että tavoitteita voitaisiin tutkia uudelleen vuonna 2023. Se ei kuitenkaan riitä. Autoala tarvitsee Eh, pitkän ja keskipitkän aikavälin suunnitelmia. Muutoin, su, muuten toimet ovat eh, epärealistisia. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Liise. Ja, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Klimaschutz. Kiitoksia hyvät kollegat. Ilmastonsuojelu ja työpaikkojen suojelun täytyy kulkea käsi kädessä. Se on tärkeää, kun me katsomme tätä lainsäädäntöä ja katsomme sitä, mitä vaikutuksia sillä on työpaikkoihin. Ja olen komissiolle kiitollinen siitä, että se on tehnyt hyvän vaikutusanalyysin, jotta voimme arvioida tätä ehdotusta. Tulokset olivat selkeät. 75 prosenttia, tämä alkuperäinen ehdotus, tai 50 prosenttia Dallin ehdotuksesta, ja sen mukaisesti se olisi johtanut työpaikkojen vähenemiseen. Mutta tämä analyysi on osoittanut myös selkeästi, että kaikki prosentit, jotka menevät yli 30, merkitsevät katastrofia. Se osoittaa sen, että kun ollaan noin 40 prosentissa ja hiukan sen allekin, kun tässä on tämä turvamarkkinat mukana, niin sillä on myönteinen vaikutus työmarkkinoihin Euroopassa – ja näin ollen olisi ollut järkevää myös hyödyntää tätä liikkumavaraa. Ihmiset odottavat Euroopan unionilta enemmän ilmastoystävällisiä toimia. Toivottavasti voimme huomenna suurella enemmistöllä tukea tätä. Kiitän kaikkia, jotka ovat tehneet tässä suhteessa yhteistyötä. Luonnollisesti esittelijä ja EPP ja Giseke, komissaari Kalnietia ja Köstingeriä haluan kiittää. Nämä ovat erittäin hyviä tuloksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Zoffoli puolitoista minuuttia. Grazie, president. Kiitos puhemies. Eurooppa on liikettä. Se on liikettä kohti uudenlaista kehitysmallia, jossa hiilipäästöt jäävät nollaan. Tässä pyritään yhdistämään sekä kasvu että ympäristön suojelu ja saastutetaan entistä vähemmän. Vuoden 2050 jälkeen Euroopassa ennustetaan olevan yli 40 prosenttia enemmän henkilöiden liikkuvuutta ja 60 prosenttia tavaroiden liikkuvuutta. Ja tällä hetkellä liikenne aiheuttaa 25 prosenttia päästöistä ja 70 prosenttia tulee tieliikenteestä. liikenteestä. Tämä, tähän liittyy myös merkittävä osa BKT-stämme ja siitä kuitenkin os, suuri osa käytetään sitten saastumisen poistamiseen ja muutoksiin, jotka johtuvat ilmastonmuutoksesta. Me tarvitsemme muutoksia. Meillä on nyt kunnianhimoiset päästötavoitteet autojen ja pakettiautojen päästöille. Nyt sanotaan, että ei enää hyväksytä laboratorio teistä, jotka eivät vastaa todellisuutta. Nyt tehkäämme yhteistyötä, jotta saadaan aikaan yksityisiä ja julkisia investointeja, jotka ovat välttämättömiä autoteollisuudellemme, koska se on edelleen riippuvainen 94 prosenttisesti öljystä. Meidän pitää auttaa työntekijöitä myös päivittämään pätevyyksiään ja tarvitaan muutosta ja tämä asetus ottaa nyt ensiaskeleen uudenlaiseen elämään, jossa kunnioitetaan entistä enemmän ihmisiä ja ympäristöä. Kiitos. Pidän pitämään kiinni puheajoista. Seuraavaksi Lundgren minuutti. Kiitoksia. Ilmastotavoitteet ja ympäristötavoitteet ovat tietysti hyviä olemassa, mutta meidän täytyy myös katsoa sitä, että ne ovat realistisia, että meillä on realistiset edellytykset sillä, että valmistajat voivat myöskin kehittää tekniikkaa riittävän nopeasti. Ei ole mitään syytä asettaa korkeampia vaatimuksia vain siitä syystä, että pyritään jonkin tavoitteeseen. Silloin olemme epäonnistuneet. Meidän täytyy tietysti sovittaa tämä yhteen valmistajien kanssa ja tehdä sellaisia asioita, jotka ovat teknisesti mahdollisia. Itse olen sitä mieltä, että esimerkiksi sähköauto toimii hienosti ja olen siihen oikein tyytyväinen, mutta minä ajan, äh, asun maaseudulla. Mietin, että onko se siellä tulevaisuudessa mahdollisuus. Kaupungissa on latausinfrastruktuurin suhteen suuria ongelmia, eikä latauspaikkoja ole riittävästi. Ja tästä syystä se ei koskaan ole kunnollinen vaihtoehto kaupungissa. Aina on huolia sen suhteen, missä sen lataa. Minä Lataan sen kotona, ei minulla ole sen suhteessa mitään huolia, mutta en usko, että siitä tulee mikään todellinen vaihtoehto. Ja meidän täytyy kyetä kuitenkin tuottamaan autoja, jotka ovat ympäristöystävällisempiä. Edustaja Rybih esittää teille sinisen kortin kysymyksen. Edustaja Rybih, olkaa hyvä. Ja recht herzlichen Dank. Äh, Kiitoksia. Kysymykseni koskee tuota akkua, joka painaa noin 700 kilogrammaa. Ja auto, jossa, joka ladataan tätä dieseliä, kun noin 70 kilogrammaa lisää. Dieselillä voi päästä 700 kilometriä, kun taas sähköautolla 350 kilometriä. Tässä kysymys on nimenomaan tehokkuudesta. Mitä mieltä tästä olette? Det stämmer, det är helt riktigt. Ihan totta. Ja aivan oikein. Minullakin on myös tavallinen polttomoottoriauto, sähköauto, täyttää osan tarpeistani, mutta ei kaikkia niitä. Ja, ja siksi... Voitteko toistaa? Nyt emme saaneet tulkkausta mukaan. Once again. Once again, please. Okay. Yeah, now. Elbilen. Sähköauto ei toimi kaikille, näin se vain on. Minulle se toimii hyvin, minä ajan noin 70 kilometriä päivässä ja se toimii Mm, varsinkin talviaika on äh, hankala, jolloin täyslatauksella pääsee noin 90-100 kilometriä. Tämä nyt on vain todellisuutta. Eli minä en kyllä selviäisi pelkällä sähköautolla. Ja siksi täytyy huolehtia siitä, että meillä on vaihtoehtoja uusiutuvaa polttoainetta, ympäristöystävällistä polttoainetta kerta kaikkiaan vain vaihtoehtona. Ei sähköauto ole ratkaisu kaikkiin ongelmiin. Dziękuję bardzo. Teraz pan Gerbrand. Kiitos. nyt minuutti. voorzitter. Het lijkt me aardig om met elkaar af... Kiitoksia. Minusta on mukavaa, että tässä nyt puhutaan näin yhdessä ja tavataan ja katsotaan nauraen taakse, taaksepäin ajassa ja katsotaan, mitä tänä päivänä on tehty. Mutta surullista on se, että ö, yhteiskunnan muutokset menevät niin nopeasti eteenpäin, että lainsäätäjät ovat auttamattomasti jäljessä. Meillä on, me ajamme dieselautolla vasentakaistaa ja sen ohittaa tulevaisuuden sähköauto. Meillä on paljon erilaisia sähköautoja tuotannossa, jotka kykenevät jo ajamaan 600 kilometriä ajosäteellä. Volkswagen aikoo investoida 44 miljardia euroa. Tätä, tämä on nyt tapahtumassa. Markkinat muuttuvat. Ne ohittavat meidät kaikilta puolilta. Aion äänestää kompromissin puolesta ja kahden vuoden kuluttua se on jo kuitenkin vanhentunut. Onneksi kuitenkin markkinat vetävät tätä asiaa vielä nopeammin eteenpäin. Eh, Kiitoksia. En näe Dalunde paikalla. Hän olisi ollut seuraava puheenjohtaja, joten puheenvuoron saa Boylen. Uh, Kiitos puhemies. Kansalaisyhteiskunta aplodeeraa, kun lokakuussa hyväksyimme tämän kunnianhimoisen ehdotuksen välitämme selkeän viestin autoteollisuudelle. Senkin on pysyttävä äh, ilmastotavoitteiden tasolla. Lopullisesta sopimuksesta käy kuitenkin selväksi se, että neuvosto ja EU-ministerit mielellään vesittävät ympäristölainsäädäntöä, jolla pyritään puuttumaan yhteen suurimmista saastelähteistä. Hiilidioksidipäästöt kasvavat liikenteestä ja haluamme polttoainetehokkuutta parantaa. Tämä etenee hyvin hitaasti. Meidän täytyy lopettaa poliittisten kompromissien eh, tekeminen silloin, kun tiede eh, on tätä vastaan. Puhumme parlamentin vastuusta, mutta myös neuvoston vastuusta. Se ei voi jättää omaa osansa tässä huomiotta. Eh, Kiitos. Seuraavaksi Moitsen Minuutti. Puhemies, tänään puhutaan skitsofreniasta, joka liittyy siihen, minkälaisia valtavia päästövähennysleikkauksia tässä val- talossa vaaditaan. Täällä pyritään harjoittamaan suunnitelma ta- taloutta me pyrimme siihen, että sähköautot eivät aiheuttaisi päästöjä lainkaan, mutta tämähän ei ole fysiologisesti edes mahdollista. Rovadali, jos puhutte päästöttömistä autoista, tämä osoittaa vain sen, kuinka tietämätön olette. Tämä heikentäisi autoteollisuuttamme, mutta samalla kuitenkin olot oletatte, että kilpailukyvystä selvitään ja kaikkea rahoitetaan, mutta tämä ei tule onnistumaan. Eikä tämä päde vain teihin. Valitettavasti Saksan hallitus kuitenkin kärsi tästä samasta skitsofreniasta. Kiitoksia. Krustettia en näe. Guteland seuraavaksi. Tack, herr ordförande Sverige en av de... Kiitoksia, puhemies. Ruotsi on yksi niistä maista, jonka talous on kaikkein riippuvaisin autoteollisuudesta. Mehän tiedämme, miten tärkeää on luoda oikeat edellytykset elinkelpoiselle ja kestävälle autoteollisuudelle nyt ja tulevaisuudessa. Ja juuri tätä varten me Ruotsin sosiaalidemokraatit sekä täällä Euroopan parlamentissa että myös neuvostossa olemme vieneet eteenpäin niin korkeita ilmastotavoitteita, jotta auton päästöt saataisiin jo tänä päivänä alas. Me olemme halunneet, että päästöjä vähennettäisiin enemmänkin. Se on tärkeä askel tiellämme. Sosiaalidemokraattisen ryhmän vuoksi edustaja, kiitos edustaja Dalin, olemme kyenneet tekemään hyvää työtä ja, ja meillä on nämä uudet säännöt, jotka suosivat sekä ilmasto että ihmisten terveyttä. Me sosiaalidemokraatit puolustamme tätä huomenna, äänestämme kyllä, jotta tiukennamme päästövaatimuksia ihmisten terveyden, ilmaston ja sellaisen teollisuuden vuoksi, joka katsoo tulevaisuuden. Kestävä Eurooppa, se on tavoite, joka meillä on tulevaisuudellemme. Kiitokset. Seuraavaksi Kölmel. Minuutti. Kiitos puhemies. Tämä ehdotus lähtee liikkeelle hyvin epärealistisista tavoitteista. Tässä jälleen pohditaan kuitenkin myös ideologiaa, jota noudatettaisiin. Tämä ideologia osoittaa, että tässä vastustettaisiin yksilöistä liikkuvuutta, liikkumista. Tässä on asioita, jotka ovat täysin kestämättömiä. Hyvä komission jäsen äh, Kanye, te puhutte päästöttömästä autosta. Tämä on utopia. Ei tällaisia ajoneuvoja edes ole vielä lähitulevaisuudessa. Jos puhutaan äh, sähköautoista, monista tämä on ihmelääke, mutta tämä on hölynpölyä. Sähkö, jota niissä käytetään, ne ainakin Saksassa saavat sähkönsä mm, hiilivoimaloista, jotka käyttävät öljyä. Tämä aiheuttaa päästöjä ja tieteellinen tutkimus osoittaa selkeästi, että sähkömoottori verrattuna polttomoottorin, kun se tulee käyttöön, on aiheuttanut ja yhtä suuren ympäristökuormituksen kuin tämä toinen auto, jolla on ajettu, olisi ajettu jo 110 000 kilometriä. Tätä ei voi unohtaa. Sitten jos katsotaan todellisia saastuttajia, esimerkiksi laivaliikennettä, tiedetään, että muutama iso laiva aiheuttaa yhtä paljon päästöjä kuin valtavan määrä rekkaliikennettä. Teillä oli vain minuutti. Seuraavaksi Ajuso. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Tämä asetus tarjoaa kaikille jäsenvaltioille oikeudelliset puitteet, joiden avulla voidaan päästä Pariisin sopimuksen tavoitteisiin tulevina vuosina. Näiden tavoitteiden kautta EU antaa nyt selkeät suuntaviivat sille, miten teknologiaa ja innovaatio pitää kehittää alalla. Jos katsotaan tätä alaa, se on erittäin tärkeää myös matkailun kannalta monissa jäsenvaltioissa, myös omassani. Ja sieltä tarvitaan perinpohjaisia muutoksia. Ja tämän, tämän säädöstön kautta voidaan päästä kohti kestävyyttä. On tärkeää, että pidetään kiinni ympäristötavoitteista samalla kun talous, toi, taloudellinen toiminta lisääntyy. Tässä täytyy olla erittäin tarkkoja myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevien yhteisöjen osalta. Tämä siirtyminen ei vaikuta pelkästään autoteollisuuteen, vaan myös komponenttiteollisuuteen tämän rinnalla. Euroopan komissiolla pitää olla todellista teollisuuspolitiikkaa. Siihen täytyy saada mukaan eri pääosastoja ja pitää analysoida eri kysymyksiä EUn tärkeimpien teollisuuden alojen kannalta. Tämä on hyvin tärkeää tulevina vuosina. Ja lopuksi, hyvä komission jäsen, haluan onnitella teitä kaikesta siitä työstä, jota olette tehnyt näinä vuosina. Ja myös siitä, että meillä on tiekartta, joka saattaisiin valmiiksi ennen vaaleja ja saataisiin myös strategia, jossa katsotaan päästövähennyksiä vuoteen 2050 mennessä. Kiitoksia ja onnittelut. Kiitoksia. Seuraavaksi Ryybi, puolitoista minuuttia. Äh, Kiitoksia, hyvä puhemies. 44 miljardia investointeja on asiassa. Täällä keskustellaan tänään, jolla osoitamme, että äh, autot kallistuvat huomattavasti ja autojen ostamisesta tulee yhteiskunnallinen kysymys. Kaupunkien jonot vähenevät ja useat eivät enää, useilla ei ole enää rahaa ostaa autoa liikkuakseen ympärille. Me kaikki tiedämme tietysti, että kysymys, joka liittyy tuotantoon, käyttöön ja kierrätykseen on tärkeässä asemassa. Ja tässä suhteessa näen, että diesel Diesel tuottaa 219 grammaa, sähköauto 177 ja mm, bensa-autot 300 grammaa 150 kilometrin aikana. Me näemme myöskin selkeästi sen, että vetyautot voisivat olla hyvässä asemassa, mutta olemme kieltäytyneet atomienergiasta, koska se on kallista ja ei ympäristöystävällistä. Kiitoksia. Seuraavaksi Charles Mose puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies jos haluamme suojella ympäristöä Euroopassa, Euroopan unionissa ja päästä Pariisin sopimuksen tavoitteisiin vuodelta 2015, jos haluamme vähäpäästöistä liikennettä, niin sitten myös autoalan on osallistuttava tähän ponnisteluun ja tämä lainsäädäntö on askel oikeaan suuntaan. Me vaadimme, että autoista tulee ympäristöystävällisempiä niin, että ne vähentävät hiilidioksidipäästöjään. Olen kiitollinen Miriam Dallille siitä, että saamme tämän tekstin hyväksytyksi. Tie on ollut vaikea, mutta täytyy kyllä sanoa, että on pieni pettymys, että emme ole vieläkin kunnianhimoisimpia. Olisimme halunneet 45 prosentin leikkauksen hiilidioksidipäästöihin. Nyt saimme vain 37,5 prosentin. Ei tämä riitä. Nuoret osoittavat mieltään parlamentin edessä ja haluavat ympäristöystävällisyyttä. Olemme ottaneet askeleen eteenpäin tällä lainsäädännöllä, mutta emme riittävän pitkälle vieläkään pääse. Meidän on kaikkien ymmärrettävä, että liikennesektorin on osallistuttava näihin leikkaustavoitteisiin, muuten emme onnistu. Minä tuen tätä lainsäädäntöä, koska se kuitenkin on askel oikeaan suuntaan. Meidän on varmistettava, että neuvosto on tässä todella tiukassa äh, ohjausnuorassa, jotta neuvosto varmistaa, että autoteollisuus todella saa tuloksen aikaan. Gambus. Kiitos. Seuraavaksi Gambus. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Ensiksi haluaisin onnitella esittelijä Dalia ja meidän varjoesittelijämme Kisekeä valtavasta työstä, jota he ovat tehneet kun mietinnöstä on neuvoteltu. Neuvoston kanssa aikansaatu sopimus vie meitä merkittävällä tavalla eteenpäin hiilen vähentämisessä ja tässä annetaan takuut oikeudenmukaiselle siirtymiselle ja samalla taataan myös teknologianeutraalius. Tästä pitää lainsäätäjän aina pitää kiinni. Huomenna äänestämme tästä asiasta ja tässä lähetetään nyt viesti. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen osalta olemme päässeet Junckerin komission aikana tässä merkittävästi eteenpäin, ja tätä myös Arias Kanjete on edistänyt. Me olemme johtavassa asemassa tältä osin maailmassa, ja mm, perjantaiset mielenosoitukset osoittavat, että emme voi tätä enää lykätä. Emmekä saa tässä myöskään hävitä. Kiitoksia kovasti. Kiitos. Kiitoksia. Lainsäädäntö, nyt tarkastelemme, kohdistuu uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen ja kaupallisten ajoneuvojen päästöihin. Uudet teknologiat, innovaatiot, nollapäästöajoneuvot ovat kaikki tärkeässä asemassa. Meidän täytyy vähentää päästöjä Ja olemme saaneet nähdä kyllä, miten myös näissä, näissä arvoissa on huijattu. Olen myös ollut mukana valiokunnassa, joka, jossa näitä käsiteltiin. Kollegat ovat esittäneet erittäin rohkean ehdotuksen. Minun mielestäni liikkuvuus, innovointi on tässä esitetty selkeästi ja veromaksajan etu on myöskin otettu huomioon. Kestävä innovointi siitä on tässä kysymys. Meidän tulee sitä hyödyntää ja meidän tulee myös huomioida työntekijät ja köyhät ihmiset. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Schmidt. Kiitos. Pyytäisin tätä katsomaan kokonaiskuvaa. 3 prosenttia maailman ja Euroopan hiilidioksidipäästöistä tulee ihmisen toimista. Ja tästä EUn osuus on 9 prosenttia ja näin, noin 30 prosenttia tästä lankeaa tie, tai liikenteelle ja 75 prosenttia tieliikenteelle, 60 prosenttia tästä taas autoille, joita tämä lainsäädäntöpaketti koskee. Eli tässä puhutaan korkeintaan 0,0 prosentin kokonaissäästöistä. Tässä velvoitetaan kalliisiin EU- sähkö- ajoneuvoihin ja niin edelleen. Nämä säästöt tuntuvat suhteettomilta, jos katsotaan, että näitä mitataan myös pelkästään päästöjen osalta, vaikka sähkö olisi tuotettu ruskohiilellä. Tätä ryhmämme on aina tullut, tuonut esille, mutta tässä on toimittu vastuuttomasti ja olisi voitu toimia paremmin. Kansalaisten yritystämme ja ennen kaikkea ympäristön kannalta. Kiitoksia seuraavaksi Blanco Lopes. Kiitos puhemies. Jokaisessa uudessa mietinnössä näytetään meille jälleen tosiasioita siitä, kuinka välttämätöntä on päättäväisesti pureutua tähän suurimpaan ihmiskunnan edessä olevan haasteeseen, eli ilmastonmuutokseen liikenteestä aiheutuu EUn päästöistä 25 prosenttia ja liikenteen hiilen vähentäminen on välttämättömyys, ei vaihtoehto. Sääntely, jota olemme hyväksymässä, vie meitä kohti tätä hiilen vähentämistavoitetta. Niistä ei voida luopua. Ja samalla näin äh, pyrimme siihen, että teollisuuteen